tehtävää ja tämä tulkinta sitten katsotaan hyväksytyksi, ellei sitten yksi poliittinen ryhmä tai 40 euroedustajan ryhmä tätä vastusta ennen seuraavan istuntokauden uudelleen avaamista. Ja sitten Liettuan viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että rouva Justiina vitkauskaiste korvaa sitten Viktor Uspaskicin ja tämä on tullut voimaan 21. marraskuuta. Sitten Bulgarian toimivalaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Monika Hans Panajatova korvaa Emil Stefanov Stojanovin ja tämä on astunut voimaan 6. joulukuuta 2012. Toivotan nämä kaksi uutta kollegaa lämpimästi tervetulleeksi ja totean, että artiklan kolme kappaleen kaksi mukaisesti työjärjestyksessä nämä uudet jäsenet nauttivat uusista oikeuksistaan, ellei sitten ilmene, siis nämä kaksi äsken mainittua uutta jäsentä, voivat aloittaa työnsä, naut- harjoittaa täysin oikeuksiaan sillä edellytyksellä, että heidän edellinen ilmoituksensa on pätevä, että he eivät harjoita mitään sellaista tointa, joka olisi yhteen sopimaton parlamentin toiminnan kanssa. Ja sitten Rova Marin Le Penin parlamentaarinen immuniteetti on purettu. Tämä on